jossa koko yhteiskunta pyrkii saamaan aikaan voimakkaan Espanjan, joka kantaa suuren vastuun. Kiitos. Kiitos kollegat ja näin tämäkin esityslistan kohta on viety päätökseen. Tämänpäiväinen istunto on päättynyt huomenna torstaina 3. helmikuuta 2009 11. Kello 9 jatkuu istunto. Esityslista löytyy Euroopan parlamentin sivustolta. Istunto on tältä päivältä päättynyt ja toivottavasti vielä